että näiden erittäin hankalien neuvotteluiden mittaan saatumme kuitenkin tehdä yhteistyötä ja saimme aikaan tämän tuloksen. Kiitos. Nyt keskustelu on saatu päätökseen ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Hyvät kuulijat. Seuraava kohta esityslistallamme on Katsmarekin mietintö, joka koskee joka koskee ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamista. Hyvät naiset ja herrat, tämä mietintö koskee ulkoisen avun hallinnointia. Tämä hanke on ollut käytössä jo vuosia ja tarkoitus on hajauttaa tämä hallinnointi Brysselistä avun tuen saaja maihin. Pitkän tähtäimen tavoitteissa on mukana parempi tehokkuus, nopeampi äh, tuen toimeenpano ja paremmat rahoitusproseduurit. Siksi koko valiokunta oli tässä mukana. Toinen tavoite on avun parempi laatu jäsenmaille – olen varma siitä, että olette samaa mieltä, että hajautetulla lä- lä- lähestymistavalla on monia etuja. Se on lähempänä avunsaajia, se on operationaalisesti koordinaation kannalta ja harmonisoinninkin kannalta parempi. Samaan aikaan tämä lähestymistapa tulee varmistamaan sen, että paikalliset toimijat ovat mukana. Hajattaminen ei kuitenkaan ratkaise kaikkia ongelmia. Meidän täytyy myös katsoa lisätehtäviä, jotka täytyy panna toimeen, jotta laatu saadaan, apu saadaan tehokkaammaksi. Tuki, joka, jota on hallinnoitu keskitetysti, on edelleenkin hyvin laajaa. Sen ö, sovellusala on liiankin laaja, siksi meidän on jaettava tarkemmin asiat tuen saaja- ja tuen antajamaiden välille. On organisoitava tehtävät paremmin, fokusoitava paremmin niihin alueisiin, joissa EU tuo lisäarvoa tähän toimintaan, jotta tehokkuutta saadaan parannetuksi. hajautus myös alentaa transaktiosiirtokustannuksia. Tämä on Tärkeä metodi, muita metodeja ovat budjettituki, joka keskittyy erityisesti tuensaajamaiden erityistarpeisiin. On myös joitakin muita tehokkuutta lisääviä mahdollisuuksia. Olemme viime, aikoina, viime vuosina valtuuskuntien kokoonpanossa nähneet paljon muutoksia yhä suurempi osa työntekijöistä käsittelee kauppa- ja poliittisia kysymyksiä. Siksi haluamme pyytää komissiota varmistamaan paremman tasapainon erilaisten tehtävien välillä, jotka kaikki, ei sen, että kaikki ovat yhtä hyvin hallinnoituja. Me olemme myös huolestuneita siitä, että henkilöstön vaihtuvuus on niin suuri. Me myös vaadimme tässä mietinnössä Jestem przekonany, że instrumenty... Yhteyspisteiden perustamista e, yksittäisiin tuensaajien maihin. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan kehitysrahaston ja Euroopan unionin rahoitusinstrumenttien pitäisi keskittyä paremmin köyhyyden poistamiseen ja vähentämiseen. Se on yksi meidän tehtävistämme, joista puhutaan e, Lissabonin sopimuksen artiklassa 2 108. Meidän on myös, haluamme myös painottaa, että sen enempää komission kuin jäsenmaidenkaan ei pitäisi käyttää tämänhetkistä kriisiä tekosyynä sille, että lähdettäisiin enemmän vähemmällä lähestymistapaan, koska silloin valtuuskuntien henkilöstötaso laskisi. Pyytäisin tukeanne tälle mietinnölle. Kiitoksia kovasti tästä johdannosta. Nyt aloitankin heti Catch the Eye-menettelyn. Ensinnäkin Paseko saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Minusta tämä on hyvä mietintö, jossa tuetaan institutionaalisia muutoksia, joita Lissabonin sopimus aiheutti. Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen johtaa hajautettuun lähestymistapaan politiikassamme. Tuen jakaminen ja avun saaminen perille muuttuu tehokkaammaksi, kun sitä koordinoidaan lähempänä avun saajia. Komission henkilöstön on saatava parempaa koulutusta, jotta he voivat paremmin hallinnoida tätä apu, apu, avun jakoa, hajautusta on seurattava myös äh, se, että seurataan ruohonjuuritasolla toimivien mm, ryhmien ja tahojen toimintaa. Ja voimme välttää myös tällaista rahoituksen päällekkäisyyttä. Myös paikallisviranomaisten työ on hyvin tärkeää. Ferreira. Seuraavaksi Ferreira. Kiitoksia puhemies meidän kehitysapumme tehoavuus on erittäin tärkeä asia. Tämä menee paljon pidemmälle kuin kysymys siitä, miten hajautettua avun hallinnointi on. Avun apuun liittyvän alakohtaisen politiikan ja ylipäänsä kehitysavun välillä täytyy olla johdonmukaisuutta. Avun täytyy olla äh, sosiaalisten tavoitteiden mukaista ja sen täytyy olla sellaista, että sitä voidaan toteuttaa. Euroopan parlamentti mm, tukee sitä, että meidän ei pidä tuputtaa mitään, vaan täytyy ottaa huomioon kyseisten ihmisten suvereeni mm, tahto ja oma päätäntävalta. Kehitysavun täytyisi tarkastella kyseisten ihmisten koko tilannetta, ei vain pitkittä riippuvuutta avusta. Eikä tilanteen täytyy pidä johtaa siihen, että apu tulee takaisin antajamaihin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissaari Lewandowski. Arvoisa, Mikro. Arvoisa puhemies, Hyvät kollegat, haluaisin aivan erityisesti kiittää Filip Kasmarikia esittelijää, koska tämä panos tähän keskusteluun hajauttamisesta on erittäin tärkeä. Me olemme iloisia tilintarkastustuomioistuimen raportista vuodelta 2011, joka osoittaa sen, että tämä on ollut menestyksikäs toimikausi. Ja hajautuksen ansiosta EUn tuki tulee perille paremmin, nopeammin ja se on lähempänä tuen saajia. Koordinaatio, politiikkojen välinen dialogi ja dialogi omistajien välillä on myös vahvistunut. Nämä, jotta nämä edut voivat toteutua, tarvitaan tarpeeksi henkilökuntaa. Tarvitsemme henkilökuntaa siellä, missä sitä eniten tarvitaan, Afrikassa ja naapuruusvaltuuskunnissa. 40 prosenttia henkilökunnastamme on määräaikaisessa sopimussuhteessa, kolmen vuoden sopimussuhteessa. Tämä on huolestuttava ja tämän osuuden kasvaminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti meidän operaatioihimme. Me yritämmekin saada päämajasta valtuuskuntiin siirrettyä näitä sopimussuhteisia työntekijöitä sen jälkeen, kun sopimukset ovat rauhanneksi. Mieluummin kuuden vuoden sopimuksia kuin lyhyempiä sopimuksia ja toivomme, että sekä parlamentti että parlamentti tukee meidän ponnistuksiamme. Tämä uusi palvelu ulkosuudehallinto on hyvin tärkeä tulevaisuudessa ja olemme päässeet yksimielisyyteen siitä, että työjärjestelyillä saadaan erityisiä määräyksiä siitä, miten työ jaetaan tämän projektisyklin aikana. Olemme päässeet myös sopimukseen siitä, miten henkilöstöresursseja käytetään ulkosuudenhallinnon ja komission henkilökunnan välillä. Mitä tulee valtuuskuntien puheenjohtajiin, he ovat vastuussa kenttäyhteistyöstä. Me olemme valmiita kuuntelemaan kaikkia niitä neuvoja ja suosituksia, joita tilintarkastustuomioistuimen raportissa on. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. The debate... Kiitoksia, komissaari. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Ja nyt haluaisin ilmoittaa, että tämä istunto keskeytetään kahdeksi minuutiksi.